varapuheenjohtajan julkilausumaa tilanteesta Turkin kaakkoisosassa. Ensimmäisenä Rova Mogheriniä edustaa komissaari Johannes Haan. Olkaapa hyvä, herra komissaari. Kiitoksia, puhemies, arvon jäsenet. Kiitoksia mahdollisuudesta tulla tänne tänään. Kaakkois-Turkin tilanteen kärjistyminen on äh, hyvin vakava. Olemme kuulleet 22. joulukuuta ja 16. tammikuuta julkilausumia ja seuraamme tilannetta tarkkaan. Jotkin ongelmat ovat myös kärjistyneet kriisin aikana. Daesh iski Istanbuliin 20. tammikuuta ja viime vuoden puolella näemme muita iskuja esimerkiksi Ankaraan. Kakkoisosa on tärkeää poliittisesti, taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta Turkille, mutta myös koko Euroopalle ja laajemmallekin alueelle. Meidän on pidettävä kiinni siitä poliittisesta tilasta, jota olemme pitkään työstäneet, jotta tässä voidaan puuttua Syyriankin tilanteeseen. Meidän on puututtava yhtenäisesti kriiseihin, joita alueellamme on. Tämä on paras tapa iskeä ja nitistä Daesh-alueella. Meidän täytyy olla varovaisia siinä, että kurdialueen rauhanprosessia ei lopeteta ja täytyy välttyä tilanteen lisä kärjistymiseltä. Edelleen peräänkuulutetaan, että kaikki pitävät kiinni Turkissa oikeusvaltioperiaatteesta, lopettavat sotatoimet ja jatkavat rauhanprosessia. 25. päivä tammikuuta pidettävässä rauhan vuoropuolussa voidaan käsitellä näitä kysymyksiä jälleen. Ja tehtyä työtä ei saa heitä hukkaan. Rauhanprosessi on paras, mahdollinen, paras mahdollisuus puuttua tähän konfliktiin, joka on aiheuttanut jo liikaa kuolon uhreja. PKK on lopetettava iskunsa Turkkia vastaan. Se ei saa peräänkuluttaa enää autonomia, vaan sen pitää lähteä poliittisten neuvotteluiden tielle. Ja ainoastaan rauhan prosessin kautta voimme päästä eteenpäin. Vakuutamme Turkille edelleen, että EU suhtautuu PKK-uhkaan erittäin vakavasti ja olemme valmiita toimimaan voimakkaasti PKta vastaan. Se on ollut EUn sanktion luettelossa vuodesta 2002 ja vuonna 2015 maaliskuussa neuvosto yksimielisesti tuki tätä päätöstä jatkossakin. Turkin Turkilla on oikeus puolustautua PKK e vastaan, mutta silti vuoropuhelussamme Turkin viranomaisten kanssa korostamme sitä, että toimenpiteet, joita PKK vastaan käytetään, pitää olla kohdennettuja ja suhteellisia, eivätkä ne saa vaarantaa demokraattista vuoropuhelua. Turvallisuusjoukkojen käyttö, pitkät tulitauot, ovat johtaneet palveluiden katkeamiseen alueella. Esimerkiksi viestintävälineiden ja terveydenhuollon. Tällaisten operaatioiden pitäisi vastata kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Jotkin näistä asioista ovat olleet kartalla jo vuosikymmeniä ja tarvitaan todellista rohkeutta kaikilta, jotta näihin pitkäaikaisiin asioihin todella voidaan pureutua. on pidettävä kiinni uskonnonvapaudesta, oikeusvaltioperiaatteesta ja niin edelleen. Ja nyt odotan innolla kuulevani, mitä teillä on sanottavana. Kiitoksia huomiostanne. Kiitos komissaarille. Nyt sitten ähm, puhujat ryhmistä. Ensimmäisenä kansanpuolue äh, Renate Sommer, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komissaari tämä Turkin realiteetti, jossa on ollut pois, poikkeustila jo viikkoja ja siellä Turkin turvallisuusvoimat ovat kansalaisia vastaan hyökänneet vahvasti asestautuneena vanhoja, vanhuksia, naisia, lapsia kuollut ja kaikki mikä liikkuu saa kuulan kallonsa tilanne myös muissa kurdikaupungeissa ja niitä ollaan nyt miehittämässä. Ja itse asiassa sieltä puuttuvat sähkö ja internet ja myös vesi ja, ja ruoka on hyvinkin niukkaa. Ihmiset ovat lähteneet kaupungista, eivätkä pääse enää takaisin. Yli miljoonaa, tässä on kyseessä 215, 250 000 jo, jo pakosalla mm, tämä on todellakin, tässä on kyse mm, taistelusta kurdeja vastaan. Ja tästä alueesta on tullut sota-alue. Eihän näin voi olla. Mehän emme voi olla niin varovaisia, että emme uskalla sanoa mitään. Ei voi olla totta, että jäsenvaltiot joilla on pakolaiskriisi käsissään, emme pysty avaamaan uusia neuvotteluja Turkin kanssa. Turkki on sivi, kansalaissotaan päätymässä kohta ja meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin. Tässä on kyseessä humanitaariset arvot Euroopasta, Euroopassa ja me olemme vastuussa myös tästä alueesta. Ja tähän loppuun vielä meidän kaikkien intressissä on se, että me voimme estää tämän kansanpaon. Muuten sieltä tulee kurdi pakolaisvirta kohti EUta. Kiitos seuraavana listalla SND-ryhmästä Kati Piiri. Thank you, Chair Kiitoksia, hyvä puhemies. Etelä-Turkin tilanne on erittäin huolestuttava. PKK ja valtion joukkojen väliset taistelun alkaessa tänä kesänä tilanne kentällä on edelleenkin huonostunut. Silopin, Chisrin tai Silopin alueella eläminen on todella hankalaa. Siellä on ulkonaliikkumiskielto julistettu joulukuun alusta. Yli 2000 ihmistä on joutunut pakenemaan. Valtavia taisteluja käydään öin ja päivin. PKK edustajat ovat rakentaneet myös erilaisia esteitä ja kaivaneet vallihautoja keskelle kaupunkeja. Kaikki tämä toiminta vaikuttaa suoraan sivilian elämään. Se, että ei voi lähteä kotoaan yli 40 päiväksi, ja niin sanotut turvallisuusjoukot pelottelevat paikallista väestöä. Siviilikuolemia on paljon, mukaan lukien vanhukset ja lapset. Miten on mahdollista, että 16-vuotias poika voi kuolla verenvuotoon kadulla ilman, että saa ollenkaan apua? PKK-teksti viime viikolta siitä on tapettu poliiseja ja perheen, näiden ja sitä ei voida mitenkään puolustaa. Mutta miksi rauhanomaisia protestoijia vastaan ryhdytään toimiin. Lisäksi pelottelu ja syytteisen asettaminen, joka kohdistui yli tuhanteen akateemikkoon tai akateemisella alalla toimivaan henkilöön, jotka vaativat rauhaa. Miten tämä mahdollistaa sen, että näin voi, miten on mahdollista, että näin voidaan toimia? Terrorismin vastainen taistelu ei ole se, mitä tässä kyseenalaistaan tänään. Yleinen tunne on kuitenkin se, että nämä kaikki operaatiot ovat kollektiivinen rangaistus sen sijaan, että niiden avulla haluttaisiin palauttaa julkinen järjestys. Nyt EUn on oikea aika ryhtyä voimakkaisiin toimiin, vaatia tulitaukoa ja aloittaa rauhaneuvottelut. Ulkonaliikkumiskellot täytyy ottaa käytössä ja niille henkilöille täytyy antaa valta, jotka pyrkivät rauhaan. Kiitos seuraavana. ECFn puolesta Mark Demesmaker, minuutti. Kiitoksia. Edustajahan, kuuntelin huolella mitä sanoitte, mutta olen aivan samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Todellisuus on se, että Turkin armoja on tehnyt Kurdistanista sota-alueen ja sallinut siellä verenvuodatuksen – Väkivalta menee sattumavaraisesti kurdekylien läpi. Kokonaiskaupungin osat on vedetty maan tasalle asukkaat odottavat piiloissaan, kunnes väkivalta laantuu ja kadulla makaa ruumiita. Pääosissa tämä on seurausta siitä Erdoganin ja hänen puolueensa kasvavasta autoritarismista. Hänen prioriteettinsa ei suinkaan ole taistella ISISiä vastaan, vaan päästä saada absoluuttista valtaa ja taistella kurdeja vastaan. Entäpä sitten länsimaiset liittolaiset? He ovat aivan hiljaa. Ei kritiikkiä, ei tuomitsemista. Tarvitsemme Erdogania, jotta voimme päästä maahanmuuttokriisistä. Ja siitä syystä, edustaja Morgerini, olen erittäin häpeän kovasti, häpeän voimakkaasti siitä syystä, että EU ei kykene ryhdistäytymään ja puolustamaan kurdi kansalaisia, eikä suojaamaan heitä. Tämä vanha, ylpeä kansa, joka on tuolla alueella ainoa luotettava liittolaisemme ISISin vastaisessa taistelussa, saa selkään puukotuksia. Haluan tietää, mitä Euroopan komissio aikoo tehdä tässä suhteessa. Liittymisneuvottelut on jälleen käynnistetty. Tehkää prioriteetti siitä, että suojataan vähemmistöjä. Tehkää sitä ennakkoehto. Minusta historia on opettanut meitä olemaan hiljaa, e, että oleminen hiljaa ei ole oikea valinta. Lamstorff, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies ja hyvät kollegat. Tilanne Kakosturkissa on kamala. Sitä on täällä ihan oikein kuvattu. Se on todellakin ihan sota tantere. Tässä yhteydessä tietysti voidaan syyttää Turkin hallistusta monestakin asiasta, mutta ei siitä, että se on aloittanut tämän konfliktin. 22. kesäkuuta 2015 PKK ilmoitti aselevosta surmattuaan kaksi turkkilaista poliisia sen alueella. Tämä oli alku ja PKK arvioi täysin väärin Turkin hallituksen, Turkin hallituksen reaktion, että se olisi ollut kiitollinen tästä. Tämä on taas kärjistynyt, tämä kärjistin taas tämän konfliktin. Olen samaa mieltä kuin Hevert Mesmaker Eli siellä on autoritäärinen hallintotapa, joka Erdoganilla on, ei ole johtanut mihinkään helpotuksiin. Täällä on ollut vaaleja viime vuoden aikana Turkissa ja AKP halusi saada uudelleen tämän ehdottoman enemmistön, jonka se kesällä voitti, mutta näin ei oikeastaan tapahtunut ja sen takia tilanne on tällä tavalla kärjistynyt. Luonnollisesti rauhanprosessi pitää saada taas käyntiin ja PKK pitää myös ymmärtää, että se ei pysty voittamaan Turkkia koskaan sotilaallisesti PYD, tämä demokraattinen unionipuolue, eh, haluaisi saada jotain eh, edistystä, mutta ilman sotilaallista valtaa, ja näin se ei toimi. Ja nyt on oikeastaan korkein aika, että PKK ymmärtää sen, että sen pitää toimia poli- poliittisesti. Ankarankin hallituksen pitää ymmärtää, että tällaisen, tällainen autonomia, itsenäisyys, kulttuurinen itsemääräämisoikeus kurdeille tarkoittaa enemmän kuin kehitysapua tai taloudellista apua, vaan sen tarvitsee olla todellinen itsehallinto, äh, jota sieltä haetaan ja tämä autoritäärinen hallinto, hallinto ei toimi tällä ei pysty tässä edistymään. Kiitos seuraavana Takis Hansi Georgiou kuen puolesta yksi minuutti. Tulen tänne täysistuntosaliin nyt Euroopan unioni Turkki valtuuskunnasta siellä komission edustaja syytti PKK siitä, mitä Kaakkois-Turkissa tapahtuu. No, jos viiden 100 ihmisen alue on nyt tällä tavoin suljettu, kuuluvatko he kaikkiin PKK-riveihin? Tuskinpa vain. Hiljattain sain viestin HDPn äh, edustajalta. Hän on suljettuna omaan talonsa tai hän on suljettuna rakennuksen suurin alueella. Hänen äh, taloaan pommitetaan. Ehkäpä tämä on nyt viimeinen viesti, jonka hän pystyy lähettämään hengissä. Turkin on pureuduttava tähän ongelmaan. EU on välitettävä selkeä viesti Turkille. Kiitos Ka Keller vihreid, vihreistä puolitoista minuuttia. Kiitos. Tilanne on erittäin pahoiteltava ja kaikki ovat saaneet. Se on katastrofaalinen ja itse asiassa siellä kuolee siviilejä joka päivä, mutta emme saa unohtaa, että tämä tilanne on huono paitsi kurdialueella, niin myös muissakin osissa Turkkia esimerkiksi äh, akateemikot äh, vetosivat rauhan puolesta ja siellä ollaan todella hankareita, mutta ette, he, ei heitä kukaan kuitenkaan ylistää, vaan heitä uhrataan ja uhataan äh, ja, ja mafia on heidän kintareillään. Meidän pitää nyt tehdä kaikki mahdollisuuksien mukaan oleva, jotta voimme heitä tuntea Äh, tukea. Ne ongelmat, jotka nyt tuolla Turkissa ja kakkososissa ovat, me emme kaikki ehkä samalla tavalla ymmärrä, mitä EU e voi tässä asiassa äh, auttaa. Minun käsittääkseni oli suuri virhe ryhtyä neuvottelemaan Turkin kanssa anteeksi, että muutama jäsenvaltio pystyi estämään jäsenneuvotteluiden alkamisen ja tämä ikään kuin antoi Erdoganille lähtölaukauksen siitä, että, että, että täällä ei olekaan ovet ihan avoina. Ja tätä virhettä emme nyt saa toistaa. Mitä voimme nyt tehdä? EUn pitää puolustaa ihmisoikeuksia myös Turkissa ja meidän pitää tehdä yhteistyötä Turkin kanssa pakolaiskysymyksessä, jotta Turkki voi meitä auttaa. Mutta missään tapauksessa me emme voi vaihtaa ihmisoikeuksia toisten eh, mitään pakolaisten ihmisoikeuksien polkemiseksi. Seuraavana EFDD, herra James eh, Gravel. Thank you, Madam President. So... Kiitoksia puhemies. Se, millä tavalla Turkki kohtelee kurdilaisia, ei pelkästään omilla rajoilla, vaan myös niitä, jotka taiskelevat ISA vastaan Irakissa ja Syyriassa, on skandaalimainen. Turkin ja PKK-neuvottelut pääsivät miltä rauhanomaisen ratkaisuun, mutta nyt nähdään, millä tavalla Turkin viranomaiset uudelleen ryhtyvät käymään tätä samaa taistelua. Erdoganin hyökkäykset vapaita journalisteja vastaan on nyt siirtynyt kurdikansaa vastaan käytäväksi hyökkäyksistä, hyökkäyksiksi. Ja kurdeja kohtaan tehdään erilaisia pakotetoimia. Meidän tulee muistuttaa eurooppalaisista arvoista ja tämän todistavan vain siitäkin, että Turkin tulee koskaan päästä Euroopan unionin jäseneksi. Kiitoksia. Our next speaker. Seuraavana puolitoista minuuttia De Graaf. Puhemies, länsimaiset arvot, vapaus, demokratia ja ihmisoikeudet eivät sovi yhteen islamin uskon ja islamin uskoisen Turkin kanssa. Sen osoittaa Turkki joka ikinen päivä. Ensin se vangitsee poliittisia vastustajia, kriittisiä journalisteja ja nyt se terrorisoi ja ampuu omaa, omia kansalaisiaan Kurdistanin alueella jos komissio on sitä mieltä, että Ankara aikoo estää maahantulijoiden virran Eurooppaan, se on väärässä. Kysyn komissaari Hannelta, oletteko sitä mieltä, että miljoona maahanmuuttajia ovat turkilaisilla leirillä todella jäävät sinne. Teidän täytyy lopettaa tukeminen tällaiselle autoritaariselle valtiolle. Se, mitä kansan kanssa tapahtuu, on aivan hirvittävää. Turkki ei kuulu Eurooppaan. Tuomitkaa Turkki ja lopettakaa ehdottomasti liittymisneuvottelut Euroopan unioniin. For one and a half Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Herra Fleckenstein. Thank you, Frau. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, herra de Graaf, vastaan teille. Mielestäni on sietämätöntä, että miljoonat muslimit joutuvat pidätetyiksi, kun Turkissa Erdogan painaa oikeudet ja lainsäädännön aivan taka-alalle. Tämä on todella räkevä väärinkäytös, me voimme tätä hyväksyä. Ja toiseksi on oikein, että me vastustamme terroristi-iskuja, vastustamme niitä. Tämä pätee kaiken tyyppiseen terrorismiin myös Turkissa. On myös tärkeää, että Timmermans on neuvotellut sopimuksen Turkin hallituksen kanssa ja tätä kautta pyritään lieventämään pakolaistilannetta. On tärkeää, että tässä sopimuksessa on mukana entistä enemmän neuvotteluita liittymisestä, mutta tässä on valittu valitettavasti väärä luku. Jos oli, olisi hyväksytty luvut 23 ja 4, jotka koskevat esimerkiksi vapautta, silloin olisimme voineet keskustella Turkista eri asioista kuin mitä nyt teemme. Tämä, tämä olisi ollut tärkeää. Komission tehtävänä on tehdä selväksi se, että peräänkultamme rauhanprosessia, näin myös tehdään – Tarvitaan selkeitä sanoja Turkin presidenttiä ja hänen politiikkaansa vastaan, koska sadat tuhannet kurdit eivät ole PKK-jäseniä. Tässä on kyseessä meidän uskottavuutemme. Meidän pitää ratkaista Turkki ongelma yhdessä, mutta emme saattaisi toimia sokeasti. Thank you, and now for one... Kiitos, herra Tänäk. Minuutti. Hyvä puhemies, Turkin hallituksen politiikka on yhä sattumanvaraisempaa ja autoritaarisempaa. 27 akateemikon kohtelu on selkeä osoitus myös tästä, kuten myöskin lehtimisten pidätys samalla Turkin kampanjan PKK vastaan. Sadat kurdisiviilit ovat saaneet surmansa ulkonaliikkumiskieltojen käyttöönotto. Mm ja kansallisvapauksen rajoittaminen on arkipäivää. Kurdit ovat niitä, joita tulisi pitää suurimpana uhkana tuolla alueella, eikä ISISiä sen mielestä. Selkeästi Turkki on keskittynyt siihen, että uusi kurdilainen alue nostaisi päätään. Se ei ole niinkään sitoutunut ISISin torjuntaan. Lisäksi se ei juurikaan toimi maahanmuuttovirtojen tyrehdyttämiseksi Eurooppaan. Samalla se myös poistaa jonkun verran maahanmuuttajia takaisin Syyriaan. Nyt EU-johtajien täytyy noudattaa omia sitoumuksiaan, eikä jatkuvasti vain pyynnellä anteeksi sitä, että Turkki li- liukuu kohti autokratiaa Erdoganin alaisuudessa. Herra Lambsdorff, teillä näyttää olevan sininen kortti. Herra Tanok, hyväksyttekö äh, Lambsdorffin sinisen kortin? 30 seconds, please. 30 sekuntia, alkaa hyvä. Ich habe jetzt aufmerksam... Niin mä kuuntelin nyt hyvin tarkkaan. That's true. Also ich auf... Minä kuuntelin tarkkaan. Tässä viitataan autoritaarisuuteen ja hallituksen eh, Iraki-yhteyksiin ja sitten nä, sitten se, että rikotaan palauttamiskieltosääntöjä ja hallituksen auto, auto, autoritaarisesta ää, käyttäytymisestä tai toiminnasta haukutaan. No, brittikonservatiivithan ovat aina kannattaneet Turkin liittymistä. Onko nyt mm, tuuli muuttunut jotenkin? Uh, I think I asked you, uh, count... Enköhän teiltä Kreimillä on kysynyt edellisessä Turkki-keskustelussa, olisitko sitä mieltä, että näistä mm, liittymistä varoista osa pidätettäisiin. Annoitte erittäin epämääräisen vastauksen siihen. Minä sanon, että konservatiivipuolueen virallinen kanta ja Britannian hallituksen virallinen kanta on, että Turkista tulee jonain, jossain vaiheessa Euroopan unionin jäsen. Siitä huolimatta ollaan voimakkaasti huolissaan siitä kurssimuutoksesta, joka Turkki on tehnyt muutaman viime vuoden aikana. Ja se on erittäin kaukana siitä, että se kelpaisi tällä hetkellä Euroopan unionin jäseneksi. Tässä välissä meidän täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, että Britannia pysyy jäsenenä. Kiitos, herra Tanak. Seuraavana Rova Shaake, minuutti. Thank you. The deal Kiitoksia maahanmuuttodiili, joka tässä vietiin läpi huonolla hetkellä, näyttää olevan nyt se syy sille, miksi EU ja sen jäsenvaltiot vaikenevat kakkois turkin tilanteesta. Muihinkin kysymyksiin pitää todella puuttua oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksiin, PKK ja Turkin hallituksen pitää palata rauhanneuvottelupöytään. On päästävä eroon näistä sivu haitavakuutuksista, joita koituu siviileille. Terroria, terroria ei voida oikeuttaa koskaan. Meidän on annettava tilaa vaihtoehdoille. Kun akateemikot peräänkuuluttavat väkivallan lopettamista, heillä on tähän oikeus. Turkin tulisi olla luotettava kumppani kandidaattimaana, NATO-kumppanina ja aktiivisena toimijana ISISiä vastaan. Tämän pitäisi olla painopisteenä. Meidän täytyy olla varovaisia siinä, että terrorismin vastaisia toimia ei käytetä siihen, että ihmisten oikeuksia ja vapauksia kaikkialla Turkissa lähdetään rajoittamaan. Kiitos, Rova Verra. Yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Joku kuukauden verran Turkin armeija on ollut ka- kaakososassa hyvinkin väkivaltainen. Siellä on todellinen sotavyöhyke ja tässä hyökätään myös muita kuin kurdeja vastaan, myös muita kuin PKK-laisia vastaan, akateemikkoja, lehtimiehiä ja muita on uhattu Äh, mielipiteen ilmaisemisesta. PKK ei ole tämän konfliktin äh, lähde, tämä on vain Ankaran versio asiasta. Ja monet lapset ja naiset, myös hyvin nuoret ovat joutuneet äh, terrorin uhreiksi. Hyvä komissaari, Euroopan unionin pitää lopettaa tämmöinen yksipuolinen toiminta. Sen pitää ottaa osapuolet neuvottelupyörän ääreen ja pakottaa hallituksen käynnistämään rauhanneuvottelut ja vähemmistöt, mitä ne ovatkaan, niiden pitää saada tunnustusta ja niitä ei saa uhkailla eikä mitenkään painostaa. Meillä on nyt kiire pitää, var, pitää perustaa turkkivaltuuskunta myös tähän parlamenttiin. Rova vielä yksi minuutti. Fru talman. Ni kommer att för... Kiitoksia puhemies. Kaikki turkilaiset voimat pyrkivät pääsemään eroon terroristeista tällä alueella. Ne eivät luovuta näin on Erdogan todennut 15.12. pidetyssä puheessa. Voi olettaa, että hän kuvittelee, että kysymys olisi PKKsta, mutta todellisuus osoittaa, että hän, hänen sotansa kohdistuu Pohjois-Kurdistaniin ja pääasiassa siviileihin. Viimeisen neljän kuukauden ajan yli 160 siviiliä on saanut surmansa. Suurin osa heistä naisia ja lapsia. Useat videoklipit ja uutisraportit, joita olen nähnyt, ja kuullut kertomuksia kurdilta ja turkilta, turkilaisilta Ruotsissa. Se kuva, jonka kuulen sieltä, on aivan erilainen kuin mitä Erdogan pyrkii välittämään. Se on pelottava. Voi kysyä itseltään, tarvitaanko todella valtavia määriä sotilaita tällaiseen toimintaan. Me olemme sisällissodan partaalla, ja jos Erdogan ei painosteta, niin kukapa sen sitten tekisi? Me emme voi katsoa asiaa sormien välistä kuinka kauan hyvänsä vain siitä syystä, että pyrimme tyrehdyttämään maahanmuuttovirran. Thank you for one... Kiitos. Eh, herra Ferran, yksi minuutti. Mes chers collègues. Hyvät kollegat, minä kerron salaisuuden. Muutama minuutti sitten olin Turkkivaltuuskunnassa eh, ja tämä on tärkeä valtuuskunta, joka ei ole kokoontunut kymmeneen kuukauteen. Siis kymmeneen kuukauteen Turkin valtuuskunnalla ei ole ollut kokousta. No miksi? siksi, että joka kerta kokouksessa pitäisi saada, kokouksen pitää saada Turkin, Turkin lähettiläs mukaan. Ja tämä on demokratian nauramista. Turkin, Turkin ei tarvitse olla fyysisesti läsnä EUn toimissa, vaan toimien kautta. Ja itse asiassa kyllähän voidaan toimia Turkin suhteen ilmankin, että siellä on hyökkäyksiä tai murhia. Ei nyt saa sekoittaa kurdilaisia ja Turkkia keskenään. Pitää myös olla huolellinen, kun ajatellaan, että onko Daesh, Daeshia nyt käytetty ikään kuin tekosyynä oppositiota vastaan hyökättäessä. Ja itse asiassa Eh, Euroopan pitää toimia Turkinkin kannalta demokraattisesti niin kuin muidenkin kannalta. Kiitos puolitoista minuuttia, herra Bostinaru. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. Toistan vielä, että olen Turkin ystävä, Turkin tukija ja yhteistyön tiivistäminen EUn ja Turkin välillä on tärkeää. Mutta se, mitä Turkissa nyt tapahtuu, on ensisijaisesti haitallista Turkin eduille. Väkivalta, kakkoisosan tilanteen kärjistyminen aiheuttaa suuren vaaran, joka pitää pysäyttää. Me tarvitsemme ensisijaisesti poliittista vuoropuhelua kurdi osapuolen ja hallituksen välillä Turkin hallitus ja kurdialue ovat saaneet hyviä eh- edistysaskeleita aikaan rauhanprosessissa, mutta nyt tämä kaikki vesitetään ja voi käydä niin, että paluuta ei enää ole, jos tämä kärjistyminen jatkuu. Ja korostaisin todella tässä Turkin etuja sen suhteen, että estetään entisestään väkivallan lisääntyminen, joka voi johtaa sisällissotaan. Kyllä EUllakin on vastuunsa kannettavana. Komission ja parlamentin pitää tuomita poikkeuksetta kaikki kumppaniemme vääryydet, myös Turkin. Kyseessä on pitkäaikainen kumppani. Heidän kanssaan on tehtävä yhteistyötä. Meillä on yhteisiä arvoja niitä tulisi olla myös vastaisuudessa. Meidän pitää olla rohkeita ja peräänkuuluttaa jatku, välittömästi ulkona päättämistä ja puuttua tilanteeseen. Um, Kiitos kollegat. Pyytäisin nyt teitä noudattamaan puheaikansa ennen kuin annan puheenvuoron herra Marjasselle. Täällä on sininen kortti kollegalta, joka on jo puhunut, mutta tiedän, että molemmat, monet haluavat ehkä sitten Catch the Eye puheenvuoron. Menen nyt seuraavaan puhujaan, jotta jätämme aikaa sitten enemmän Catch the Eye-menettelyyn. Herra Marias. Vihdoinkin Euroopan unionin lopetettava päänsä pistäminen hiekkaan ja todettava se tosiasia, että Turkin armeija käyttää väärin oikeuksiaan. 2000 ihmistä pääosin kurdit ovat joutuneet jättämään kotiinsa kokonaiset. Kaupungit on tyhjennetty ja ihmisille on asetettu myös kotopoistumiskielto. Moni on pidätetty ja jotkut ovat jo vankilassa. Turkin median mukaan Turkin hallitus haluaa viedä päätökseen tämän niin sanotun terrorismin vastaisen toimen kevääseen mennessä. Euroopan unionilla on vastassaan ennonnäkemätön sotilaallisen voiman eskaloituminen ja siitä syystä vetoamme siihen, että se välittömästi ryhtyisi toimiin Turkkia vastaan ja että se sulkisi Turkin oven kohti Eurooppaa sen sijaan, että sallisi sen, että se laajenee Anatoliaan päin. Tarkastan nyt vielä, että täällä joku on pyytänyt sinisen kortin menettelyä, mutta teillä on joka tapauksessa Catch the Eye. oli ainakin listoillani. No sitten saat 30 sekuntia siniselle kortille, jos herra Marias hyväksyy sen. Marias, I... Kollega Marias, minä ymmärrän, että olet kreikkalainen ja se on tärkeää muistaa, mutta etkö ole sitä mieltä, että EUn pitäisi kuitenkin puuttua jossain määrin lähettää kirje Erdoganille, jotta voitaisiin saada käyntiin hallituksen ja kurdin edustajien väliset neuvottelut. Turkin vakauttaminen tarkoittaa sitä, että Kreikkakin vakautuu ja Eurooppa sitä kautta vakautuu. Eh, Hyvä puhemies, Euroopan unionin täytyy luonnollisestikin löytää tapoja, jolla se voi pakottaa Turkin vihdoinkin kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ja sen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tämän tekemiseksi. Sillä tähän mennessä Euroopan unioni pelkästään mielistelee Turkia ja sallii ihmisoikeusrikkomukset. Ei pelkästään kurdeja vastaan, vaan myös muita Turkin kansalaisia vastaan. Se sallii kansainvälisen lainsäädännön rikkomisen. Se, että me sallimme sen, että se on miehittänyt 37 prosenttia Kyproksesta, että sillä on joukkoja alueella, joka kuuluu Euroopan unionin, on myös tällaista sallimista. It is 30 seconds for... Niin, vastauskin kestää 30 sekuntia. Voisitteko noudattaa näitä puheaikoja? Kiitos, herra Marias. Nyt yksi minuutti, eh, herra Horisti Abons. Kiitos puhemies. Minua häiritsee se, että pakolaistilannetta käytetään välineenä. Siis nämä henkilöt pakenevat tältä alueelta vainoja. Jotkut jäsenvaltiot EU-ssa ja juuri Turkki tekevät näin. Turkin valtio tappaa satoja kurdeja, mutta me täällä suljemme korvamme ja silmämme. Tätä ei voida hyväksyä. Komission jäsen, hyvien aikomusten ja sanojen lisäksi se, mitä teot tuovat mukanaan ja mitä jäsenvaltiot tekevät tässä asiassa Turkin ja kurdien suhteen on hullua. Tässä loukataan jatkuvasti kurdien yksi, yksilöllisiä ja kollektiivisia oikeuksia. Kiitos. Thank Kiitos, Rova Lambert. Yksi minuutti. Okay, thank you, president. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin kävin tällä Turkin alueella noin 15 vuotta sitten. Silloin kun siellä oli sotilaslainsäädäntö voimassa, siellä nähtiin haamukaupunkeja. Ja nyt on palattu ihan samaan pisteeseen. Kuten muut ovat sanoneet, tuo kultainen rauhanprosessin mahdollisuus on heitetty romukoppaan ei pelkästään sellaisen hallituksen toimesta, joka ei voinut hyväksyä ö, rauhanomaisen kurdijohtoisen hallituksen olemassaoloa, joka olisi ylittänyt toissa vaaleissa vaalikynnyksen. Olemme myös saaneet nähdä Naton liittolaisten sallivan Turkin hyökkäykset PKK, jotta ne pääsevät tukikohtiinsa Turkissa ja voivat hyökätä Isiksen kimppuun. PKK ei ole ISIS. Niin kyllä, onhan sekin tehnyt siviiliin kohdistuvia hyökkäyksiä, jotka täytyy tuomita. Mutta tämä rinnastaminen on erittäin tärkeä kysymys, jonka hallitusten täytyy käsitellä, jotta voimme palata rauhanprosessin pariin ja lopettaa väkivallan kautta maan, jotta voimme keskittyä todelliseen uhkaan.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 No niin, me olemme käynnistäneet neuvottelut taas liittymisestä ja tällä kertaa pitää esittää kriittisiä kysymyksiä demokratian osalta, oikeusvaltion osalta, ihmisoikeuksien osalta. Ja viime viikot Turkissa ovat olleet hyvinkin huolestuttavia ja tämä liittyy kurdikysymykseen. Tämänhetkinen hallitus on käyttänyt väkevaltaa ratkaistakseen ongelman ja itse asiassa nyt sitten vuosikausia jatkuneiden neuvottelun jälkeen eh, siellä on päädytty lähes sisällissota tilanteeseen Ja se ei voi ole kenenkään intressissä. Komissaari eh, turkkilaiselle puolelle pitäisi viesti, että ei ole kenenkään intressissä toimia näin. On tärkeää, että Eurooppa eh, vetoaa molempiin osapuoliin, jotta ne lopettaisivat taistelut ja ottaisivat jonkun välittäjäksi. E, esikuva voisi olla Pohjois-Irlannin rauhansopimus, jossa konfliktin osalliset olivat saman pöydän ääressä. Ja, ja, ja siellä todella neuvoteltiin myös niiden kanssa, joita aika, aikaisemmin oli kutsuttu terroristeiksi. Mr. Kiitos herra Sogonos. Yksi minuutti. Το Erdoganin hallinto aiheuttaa Kaakkois-Turkin kansalaisten äh, nälkiintymistä ulkona liikkumiskielon takia. Se on ollut voimassa joitakin viikkoja. He ovat iskeneet voimakkain aseen kurdikyliä vastaan. Ja näiltä ihmisiltä viedään heidän henkilökohtaiset, henkilökohtaiset vapautensa. Heitä kidutetaan. Ja sadat tuhannet kurdit ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Tässä rikotaan sekä kansainvälistä oikeutta että Turkin perustuslakia. Hallitus ei myöskään päästä riippumattomia tarkkailijoita alueelle ja toimii nyt akatemikkoja vastaan, jotka ovat ottaneet sen esiin. Tällä hetkellä EU pettää omia perusarvojaan, perusoikeuksien ja ihmis oikeuksien kunnittamisesta. Ainoa kieli, jota Erdoganin hallitus ymmärtää, ovat taloudelliset ja poliittiset sanktiot. Kiitos. Yksi minuutti. Herra Kirkos. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat kollegat ovat aivan oikein kuvailleet Kaakkois-Turkin tilannetta. Ja en aio toistella sitä, mitä on sanottu. Kurdin vähemmistön tukema henkilö sanoi erittäin mielenkiintoisen asian. Hän sanoi, että kysymys ei ole siitä, että tätä riitaa val- kyettäisiin valvomaan. Kysymys on Erdoganista ja yhtäältä ja PKKsta toisaalta. Haluaisin sanoa komissari Hanille, että meidän täytyy vedota Turkkiin, jotta se aloittaisi ja käynnistäisi uuden rauhanprosessin. Haluaisin lisätä, että täytyy olla rohkea, jos tarttuu aseisiin ja suojaa itseään valtiovoimia vastaan. Ja vielä rohkeampi, jos haluaa käyttää niitä rauhanprosessin suuntaan. Kiitos Rova Spinelli, yksi minuutti vahvistin 1820 turkkilaisakateemikon vetomuksen ja osoittaa solidarisuutta kurdiväestöä vastaan, jota vastaan on suunnitelmallisesti isketty. Alueella on ollut nyt kuukauden ajan ulkonaliikkumiskielto, siellä ei ole elintarvikkeita, ei lääkkeitä, satoja kuolonuhreja ei haudata. Alueella rikotaan sekä kansainvälisiä lakeja että Turkin perustuslakia. Ja terrorismin vastainen taistelu on pelkkä tekosyy. Tässä halutaan iskeä tätä Turkin vähemmistökansanosaa vastaan. Miljoonat turkkilaiset saavat inspiraatiota tai pyrkivät siihen, että todella rauhanneuvottelut, jotka Erdogan päätti, saataisiin uudelleen käyntiin. Ja odottavassa tässä tukea Euroopalta. Mogherini on sanonut, että maahanmuuttokysymyksessä ja ISISiä vastaan Erdogan on kumppanimme, mutta tämä ei ole pätevä argumentti, ei hetkeäkään. Thank you. We have... Kiitos, eh, Ratsani. Eh, Haluaisin esittää teille sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö, Rova Spinelli? 30 sekuntia, olkaa hyvä kysymys, ja sitten 30 sekuntia vastaukselle. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, képviselőasszony. Ön, Kiitos, puhemies. Niin. Te olette henkilökohtaisestikin sitoutuneet tähän kysymykseen ja, ja arvostan tätä suuresti Ettekö ole sitä mieltä, että olisi helpompi käyttää tätä institutionaalista kontekstia, esimerkiksi Naton parlamentaarista yleiskokousta, johon tämä asia vietäisi ratkaistavasti institutionaalisella tasolla? Voin vahvistaa teille, että yhteyksiä on jo luotu, ei pelkästään korkean edustajan, vaan myös YK, YK ja erityisesti Euroopan neuvoston. Kiitos. Seuraavana yksi minuutti, herra Lopes. La spiral de violencia. Väkivallan kierre Turkissa jatkuu. Väkivalta on entistä raaempaa Kaakkois-Turkissa. Siinä rangaistaan kurdi väestö kollektiivisesti satoja kuolonuhreita, kuolonuhreja. Ihmisiä on pidätetty syyttä. Ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodestaan. Nyt pyydämme, että ulkonaliikkumiskielto lopetetaan ja lähdetään jälleen neuvottelutielle. Se on ainut tapa ratkaista Turkin konflikti. Pitää ehkä muistuttaa tällä hetkellä nyt kun yhteistyö Turkin kanssa on entistä tärkeämpää, että yhteistyö ei voi olla minkäänlaista vaihtovaluuttaa, ei silloin kun käsitellään pakolaiskriisiä, ei myöskään silloin kun näemme tällaisia sietämättömiä asioita, joita Turkissa tällä hetkellä nähdään. Thank you. We have a request. Kiitos. Sinisen kortin kysymys heille herra Lopes. Otatteko sen vastaan? Ravanano haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö tämän? Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä kollegalta seuraavaa. Onko hänkin sitä mieltä, että Turkki ei käyttäydy tässä hyvin, mutta ei ole käyttäytynyt hyvin pitkään aikaan, satoihin vuosiin, kun katsotaan Turkin historiaa? No miksi Turkki ei käyttäydy hyvin? Eurooppa on antanut Turkille jo 10 miljardia euroa, on antamassa vielä 3 miljardia. Jos Turkki käyttäytyy huonosti, kannattaako sillä antaa rahaa? No, eh. no, Turkki ei useinkaan käyttäydy hyvin, mutta kun puhutaan rahan antamisesta Turkille. Ei puhuta Turkin hallituksesta tai valtiosta, vaan pakolaisista, jotka kärsivät ja elävät tällä hetkellä Turkissa, eli syyrialaispakolaisista. Useinkin käyttäytyminen ei ole hyvää tai suotavaa teidänkään taholtanne, mutta silti kunnioitan teitä. Nyt annan puheenvuoron Catch the Eye aloitteissa, mutta sitä ennen on vielä herra Benifei. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluan todella tässä liittyä kollegoiden ja muiden kuoron siinä, kun he puhuvat nyt tästä vakavasta tilanteesta Kaakkois-Turkissa. Emme voi sulkea silmiämme siltä, mitä tapahtuu, mutta tässä ei kuulla oikeita tahoja. Maa uhkaa joutua sisällissotaan ilman, että oikeat tahot, kuten kansainvälinen yhteisö, todella toimisi asua, asiassa. Maassa on nyt noin 300 000 sisäisesti siirtymään joutunutta. Pyydämme, että komissio ottaa sen esiin jo seuraavan kerran, kun korkea edustaja Mogherini käy Ankarassa. Pitää poistaa ulkonaliikkumiskielto ja jatkaa rauhan neuvotteluita. Me olemme tukeneet kurdialuetta, emmekä saa antaa tässä väärää viestiä esimerkiksi pakolaiskriisin suhteen. Kiitos. Catch the menettelyssä on paljon puheenvuoropyyntöjä, joista annan puheenvuoron yhdeksälle tasaisesti ryhmien välillä ja pyydän, että rajoitatte sitten minuuttiin. Ensimmäisenä Schäuber ja yksi minuutti. paní předsedající pane komisaři Kiitos puhemies, hyvä herra komissaari, kollegat. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Turkki on EUlle strateginen kumppani, mutta mutta tämä suhde pitäisi olla molemminpuolinen niin, että Turkki että hyväkseen ja tehdä tässä yksipuolisia, pyrkiä yksipuolisiin tavoitteisiin väärinkäyttämällä kansalaisiaan ja suurlähettiläs tietysti, joka osaisi vastata kysymykseen, mm, on sanonut, että sotilaallinen välintulo on oikeutettua ja tarpeellista. Tämä kuitenkin on täysin tuomittavaa ja toivon, että komissio ei jää hiljaa katsomaan, vaan ottaa hyvinkin vahvan kannan näitä väkivallan tekoja kohtaan. Presidente. Puhemies. Joulukuusta 2015 monilla Turkin alueilla on ollut vuorokauden ympäri kestävä ulkona liikkumiskielto. Sadat tuhannet ihmiset eivät saa kylliksi ruokaa tai lääkärin hoitoa. sellaiset tahot, jotka ovat vedonneet rauhan prosessin puolesta, ovat saaneet alueella kuollun kuoleman uh-, uhkauksia ja siellä on tapettu satoja siviilejä maa Turkissa on erittäin hankala, mutta Turkki pyrkii EUn jäsenvaltioksi. Puhun nyt Kartundarin äh, sanoilla. Hän on lehdistön edustaja, joka on nyt vankilassa. Hän kääntyi Rensin puoleen. Hän pyysi, että pakolaiskysymyksessä ja kurvikysymyksessä ei jätetä ihmisoikeuksia huomiota. Благодаря ви, э, госпожо председател. В юго Hyvä puhemies. Turkin kaakkoisosassa on käynnissä kansalaisuutta. Se on oikea sana sille, mitä siellä tapahtuu. Sitä on kypsytelty vuosikymmeniä ja nyt se on syttynyt. Hallitus ottaa laittomasti valtaansa alueita Syyriassa ja Irakissa ja on miehittänyt Kyproksenkin vuosikymmeneksi. Tämä hallitus vie etnisiä puhdistuksia, eteenpäin tuolla alalla, kuten myöskin kansanmurhia. Nämä ovat oikeita sanoja, että tulisi käyttää. Olen kyllä yllättynyt siitä, että täällä on kollegoita, jotka leikkivät, etteivät ymmärrä, mistä on kysymys. Samalla Euroopan unioni on tehnyt poliittisen itsemurhan näillä miljardeillaan. Se, mitä hallitus tekee, suhteessa kurdeihin on nimeltään kansanmurha. Meidän tulee lopettaa neuvottelut Turkin kanssa. Turkilla ei ole minkäännäköistä paikkaa Euroopan unionissa. Se ei ole eurooppalainen maa. Sakoro Afa, please. Euroopan Safara Afa, yksi minuutti. Κύριοι συνάδελφοι, η Τουρκία, η Τουρκία φλερτάρει με τον αυταρχισμό. Ο Ερντογάν με την... Niin, kiitos tässä itse asiassa terrorismia harjoitetaan Euroopan hyväksymällä. Siellä on kurdeja, naisia, lapsia, perusoikeuksien rikkomista, oikeusvaltion rikkomista, ilmaisunvapaus, lehdistönvapaus on uhattuna. Siellä pidätetään aina sattumanvaraisesti kansalaisia, kuten näitä oppineita yliopistomiehiä ja itse asiassa tämä johtuu, johtaa siihen, että ihmiset ovat, ovat lähteneet kotiseudulta, mutta Turkki ei välitä yhtään tästä pakolaistoimintasuunnitelmasta. 31 000 ihmistä jo tänä, tässä kuussa ovat ryhtyneet merimatkalle päästäkseen Eurooppaan. Kuka voi sanoa, että tilanne on hyväksyttävä? Toivottavasti korkea edustaja ryhtyy toimenpiteisiin niin, että molemmat puolueet pääsevät neuvottelupöydän ääreen. Oh, Thank President. Todos sabemos que lo que... Maragall. Kiitos puhemies. Kaikki tiedämme, että se, mitä Kurdistanissa tapahtuu, ei ole pelkästään, pelkästään terrorismin vastaista taistelua. Rakennuksia on tuhottu, siviilejä tapettu, henkilöitä pidätetty. Tässä ainoastaan toimitaan siviilejä vastaan, näin Diyarbakirin pormestari sanoi. Se, mitä hallitus sanoo asiasta, eroa todella paljon siitä, mitä esimerkiksi ihmisoikeusaktivistit sanovat. emme voi täällä pelkästään pyytää sitä, että ulkonaliikkumiskielto lopetetaan. Käännyn teidän puolenne komission jäsen. EUn toimijoiden on toimittava välittömästi. Ei liitä, että, riitä, että me vain tuomitsemme asian täällä Euroopan parlamentissa. On lähetettävä erikoislähettiläs alueelle ja todella oltava yhteydessä eri osapuoliin, jotta tilanne voidaan ottaa haltuun. And now for one minute. Seuraavaksi minuutti vain, herra Paseldo. Presidente, quanto... Kiitos puhemies. Mitä maksaa ja millä valuutalla se maksetaan? Se, miten tässä suhtaudutaan maahanmuuttokriisiin, tämä maksaa meille arvokkuutta, rahaa ja verta toivotaan, että rahoja ei käytettäisi muuhun. Verta vuodattavat kurdit Turkissa, jota syrjitään kaikin tavoin. He ovat eri tavoin haitallisia Turkin hallitukselle kuin syyrialaiset ja irakilaiset. Hallitus todella rikkoo eri oikeuksia ja se käy todellista rasistista taistelua kurdivähemmistöä vastaan. Näin on YK sanonut, en minä. Heidän joukossaan on yliopistoväkeä ja lehdistön väkeä. Mikään tällainen toiminta ei ole suhteellista eikä oikeutettua. Kiitos. Seuraavana herra Senadinos, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kaakkois-Turkin tilanne on salaisuuden verhon peittämänä. Valitettavasti myös sen takia, että Euroopan unioni on sallinut sen pitkän tapahtuvan. Turvallisuusjoukkojen menetyksestä puhutaan kyllä, mutta ei näistä ihmisyyteen kohdistuvista rikkomuksista ja rikoksista. Oikeus elämään, on täysin jätetty huomiota kurdien kohdalla. ISISin ja Turkin välinen tilannekin on sellainen, että sitä täytyy katsoa erittäin huolella. Siellä on valtavia konflikt- eh, eturistiriitoja eri kapinallisryhmien välillä. Kurdit, sitten Syyria, Irak, Turkki, suhteet Daeshin, ulkomaisten voimien sisällyttäminen johtaa aivan ennen näkemättömiin konflikteihin. Ha a mai állapotokat tekintjük, akkor azt látjuk... Kiitos. Kaakkoisturkin tilanne johtuu siitä, että hallitus väittää, että kurdi, kurdiliike on terroristi ja koittaa saada tämän läpi myös julkisessa mielipiteessä. Mutta joka, tapauksessa, joka päivä rauhan sopimus, joka nyt oli ikään kuin jo tekeillä, siirtyy kauemmas ja kauemmas. Nyt Turkin hallitus ja kurdit ovat lopettaneet neuvottelut, vaikka oppositiossa on sellaisia, jotka ovat kannattaneet rauhanprosessia. Uskon, että EUn pitää nyt painostaa Turkkia jatkamaan neuvotteluja, vaikka monet ovat sitä mieltä, että hinta siitä, että Turkki auttaa meitä pakolaisongelmassa, on se, että kurdi kysymys ratkaistaan Turkin hallituksen haluamalla tavalla. Kuitenkin tämä liittyy myös liittymisneuvotteluihin, emmekä voi humanitaarista kriisiä jättää huomiotta. Niin tässä on kyse nyt catch the eye-menettelystä, jo, jonka tulee päätökseen herra Papadakis lopuksi. Kiitos, puhemies. Eikö ole aika jo jättää huomiota se tosi asia, että meidän pitää olla rehellisempiä sen suhteen, mitä Turkissa tapahtuu. Se ei riitä demokratian toteutumiseen, että maassa järjestetään Turkki miehittää edelleen Kyprosta, laittaa ihmisiä vankilaan, lähettää pakolaisia Kreikkaan ja tätä kautta muualle Eurooppaan. Ja tällä hetkellä tapahtuu murha kurdeja kohtaan, ei vain PKK kohtaan. Haluatteko tällaista? Emme voi jättää huomiota tällaisia ihmiskuntaa vastaan tapahtuvia rikoksia. Tässä voidaan toimia ainoastaan niin, että demokratia tapahtuu Turkissa. Tähän tarvitaan oikeanlaista tiekarttaa. Euroopan on varmistettava se, että se ei anna myönnytyksiä muun tyyppisille eduille. Kiitos. Tähän lopuksi komissaari Haanille mahdollisuus vastata äh, keskusteluun. Äh, kiitos puhemies ja kiitos tästä keskustelusta, joka on hyvin tärkeä äh, mielipiteen muodostuksen äh, kannaltakin. Tässä usean otteeseen tuli esille, että varapuheenjohtaja, jolla on mahdollisuus jatkaa keskustelua Ankarassa maanantaina, korkean tason dialogissa ja voitte olla varmoja, että tämä teema tulee siellä myös keskustelussa esiin. Ja vaikka useinkin puhutaan usein liittymisneuvotteluista niin, tai niiden jatkamisesta itse asiassa, niin itse asiassa nyt ollaan vasta hyvin varhaisessa vaiheessa, mitä tulee 23 ja 24 ää, kappaleisiin mutta joka tapauksessa tuli selväksi, että kun nyt valmistellaan näitä liittymisneuvotteluja, niin suurin vaikutusvaltamme on todella, että voimme osoittaa, kuinka tosissamme tarkoitamme sitä, kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta ja kansainvälisistä normeista ja standardeista. Tätä me joudumme tietenkin testaamaan ja arvioimaan, ja jäsenyys EU:ssa on mahdollista vain siinä vaiheessa, kun me olemme sitä mieltä, että noudatetaan meidän arvojamme. Neuvottelut eivät ole neuvotteluja lähentymisen takia, vaan tässä kyseessä on nimenomaan se, että hyväksytään eurooppalaiset arvot ja oikeus perusteet. Ja siinä mielessä tässä vaiheessa me voimme käyttää tätä vipuvaikutuksena E, tai vipuna ja tietysti olisimme aika lailla e, laihoin e, keinoin menossa neuvotteluihin, jos tätä me käyttäisi auttaaksemme Kurdin alueen ratkaisun löytymiseksi. Ja on hyvin tärkeää, että keskustellaan siitä, että saamme, tai että saamme ensikäden tietoa myös paikan päältä ja se vaikuttaa myös mielipiteen muodostukseen. Kiitän keskustelusta ja kiitän, kiitän siitä, että tämä teema on otettu esityslistalle ja siellä se varmasti pysyy kansainvälisellä esityslistalla vielä pitkään. Kiitän komissaari. Tämä keskustelu on päättynyt ja seuraavana esityslistalla